tulevaisuuttanne. Haluaisin esittää lyhyen lausuman. Meine Damen und Herren, in diesen Minuten Arvoisat naiset ja herrat, näinä hetkinä Algerian tilanne muuttuu dramaattisesti. Armeija on todennut, että tämä terroristijärjestö, joka on vanginnut siviilejä, niin tämä on piiritetty ja minä tuomitsen tämän teon. Yksi britti kansalainen on murhattu ja Euroopan parlamentin nimissä esitän tämän menehtyneen henkilön omaisille osanottoni ja myöskin osanottoni niille perheen jäsenille, joidenka perheenjäsenet jäsenet ovat joutuneet Algeriassa panttivangeiksi. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta Algerian viranomaiset omalta osaltaan tekevät kaikkensa vankien vapauttamiseksi. Mutta tilanne osoittaa, miten arka tilanne Sahel-alueella on. Jihadistit aiheuttavat sekä sille alueelle, että euroopan unionin alueelle suuren uhan ja se on uhka koko Välimeren alueen rauhalle. Euroopan parlamentin nimissä esitän toivomukseni siitä, että tilanne saadaan ratkaistua rauhanomaisesti ja ilman kuolonuhreja. Hyvät naiset ja herrat, artiklan 70a